Julistan Euroopan parlamentin helmikuussa keskeytetyn istokauden uudelleen avatuksi. Pöytäkirjat 17. helmikuuta 2011 järjestetystä istunnosta ja hyväksytyt asiakirjat on asetettu saatuille tarkastelua varten. Onko huomioita? Ei. Pöytäkirjat on hyväksytty. Kolme tiedonantoa aluksi. Haluan kertoa teille, että kirjallinen julkilausuma 89 kautta 2010 on saanut tarvittavan määrän allekirjoituksia. Ilmoitan samalla, että siitä on tullut Euroopan parlamentin hyväksymä teksti virallisesti. Kannanotto koskee sitä, että Kanada on ottanut takaisin käyttöön yksipuolisesti viisumivaatimuksen Tsekin kansalaisille. Euroopan parlamentti odottaa, että komissio ja neuvosto ryhtyvät välittömästi toimiin Kanadan suhteen